Darf Sie bitten Platz zu Pyytäisin nyt, että istutte paikoillenne. Meine Damen und Herren, Hyvät naiset ja herrat, pyydän, että nyt istuudutte paikoillenne. Julistan 23.6. keskeytetyn istuntokauden uudelleen avatuksi. Euroopan parlamentin istuntokausi avataan uudestaan. Puheenjohtaja kokouksen päätöksen mukaisesti